nämä epäviralliset höpinät. Ilmoitan nyt istunnon alkaneeksi. Teille on jaettu pöytäkirjat. Onko pöytäkirjoihin huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten pöytäkirjat on täten hyväksytty.